Rozpoczynamy posiedzenie. No niin, aloitamme pikkuhiljaa kokoustamme. Valiokunnan kokous alkaa. Tämä ensimmäinen kokouksemme kesätauon jälkeen. Kuten muistanette, kuusi viikkoa sitten 11.19. päivä heinäkuuta tapasimme komission jäsen Hoganin. Hän kertoi meille niistä tuloksista, joita oli saatu aikaan maatalousneuvoston kokouksessa lähinnä sen osalta, mitä tulee maatalousmark- pikemminkin maitomarkkinoiden tilanteeseen ja heinäkuun pakettiin. Se oli ylimääräinen kokouksemme. Tapamme, tapasimme uudestaan kuusi viikkoa, tapamme nyt sitten uudestaan kuusi viikkoa tuon kokouksen jälkeen. Tervetuloa toivotukset jäsenille ja henkilöstölle ja myöskin tulkeille – Tervetuloa takaisin kesätauolta. Toivon mukaan tekin olette onnistuneet lepäämään ja olette varmasti tekemään ankarasti töitä meidän kanssamme. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Toivon mukaan pystymme tekemään työtä ripeästi tämänpäiväisessä kokouksessamme ja myöskin tulevissa kokouksissa. Esylista on teille toimitettu. Meillä on tänään kokous, kaksi kokousta, aamupäivällä ja iltapäivällä. Iltapäivän kokouksessamme tai aamupäivän kokouksemme loppupuolella meillä on koordinaattorinen kokous. Ja nyt toivon, että voimme hyväksyä esityslistan. Mitään muutospyyntöjä tai huomautuksia ei ole tullut esityslistaan, joten uskoakseni voimme sen hyväksyä sellaisenaan. Tämän päivän kokouksemme lähetetään suoratoistona internetin välityksellä. Tulkkaus on saatavilla 20 kielellä. Viron, Maltan, Slovakian ja Iirin kielellä tulkkausta ei ole saatavilla. 25. toukokuuta ja 20. ja 21. kesäkuuta kokousten pöytäkirjat on teille toimitettu ja toimi, toimimme tavanomaiseen tapaan pöytäkirjan suhteen, joten siirtymme suoraan kohtaan neljä joka tulee olemaan äänestys, joka käsittelee tässä kohdan viisi kanssa. Kyse on yleisestä talousarviosta varanoutta vuonna 2017. Esittelijä ja lausunnonlaatija on edustaja Jaara. Hän on hoitanut tätä asiaa lukuisia kertoja aiemminkin, aiempina vuosina. Hän on ottanut budjettiasiat moneen otteeseen. Ensimmäinen on määrä hyväksyä lausunto ja toinen osa tätä samaa keskustelun kohta viisi. Silloin tarkastelemme pilottihankkeita ja budjettitarkistuksia. Kuten te tiedätte, tämä vuotoinen talousarviomenettely on jaettu lukuiseen, lukuisiin vaiheisiin. Keskustelemme tai käsittelemme tätä asiaa jo heinäkuun 14. päivä jolloin maatalousvaliokunta hyväksyi mandaatin kolmikantaneuvotteluita varten. Tulkikorja kysely toukokuusta. Sitten edustaja Jaara esitteli asian 15. heinäkuuta meidän kokouksessamme. Tarkistukset oli yhteensä 62 määräaikaa mennessä ja esittelijä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa laati myöskin yhden kompromissin tarkistusten pohjalta. Ja lisäksi tarkasteltiin tarkistuksia teknisempään puoleen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, edustaja Jaarille, jotta hän voi kertoa meille hieman äänestyksestä, siitä mitä tuleman pitää, kun on kyse lausunnon äänestämisestä. Herra Jaar, olkaa hyvä. Ja vielen dank, eh, Niin, kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin tervehtiä kaikkia kollegoita Brysselissä uudestaan. Nyt lähdetään maatalousbudjetista liikkeelle, kuten kaikki tiedetään budjettipolitiikka on tärkeä ja aikataulu tässä tärkeä myös. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita varjoesittelijöitä, koska meillä oli tietenkin ongelma ja ehkä kritiikki, jota joudun välittämään valiokunnan puheenjohtajalle. Ongelmana oli se, että komission luvut saatiin kovin myöhään kansanäänestyksen takia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja neuvostoilta saatiin luvut vielä myöhemmin vaalipiiri viikolla vasta, ja tämä on tietenkin hankalaa, jos haluaa yksityiskohtaisesti budjetista neuvotella siksi. Eli siltana oli vielä varjoesittelijöiden kokouspakko järjestää. Kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän kokoukseen, mutta komission ja neuvoston suuntaan pitäisi viestiä, että jos halutaan toimia vakavasti otettavalla tapaa, niin parlamentille pitää antaa riittävästi aikaa, joten optimistina ajattelisin, että ensi kerralla luvut saadaan vähän aikaisemmin, että voidaan käydä kunnon keskustelu. Mistä tässä sitten on kyse? Tai minkälainen peruslinja tässä nyt tulee esiin neuvotteluissa on ensimmäinen kysymys. Tänään äänestämme aiheesta. Ja äänestyksestä nähdään, että periaatteessa neuvoston esittää välttämättömät leikkaukset halutaan poistaa ja liikahtaa enemmän komission alustavan esityksen suuntaan. Emme voi tätä komission ehdotusta vielä huonontaa. Ja pyrimme saamaan tämän lausunnon läpi ja mukaan sen, että saadaan lisävaroja vielä erityisoloihin tai katastrofeihin yllättäviin menoihin. Tämä olisi meille kovin tärkeää. Vielä pahoittelimme siis näitä leikkauksia. Olemme sitä mieltä, että tai meillä on komissiolta se lupaus, että näitä leikkauksia ei toteuteta käytännössä, mutta katsotaan toteutuuko tämä joka tapauksessa. Meidän on oltava tarkkana, ettei hukata näitä varoja tulevaisuudessa. Hyvä ja huono uutinen pilottihankkeista. Olen tietenkin iloinen siitä, että sitoudutaan Euroopan unionissa siihen, että toteutetaan monia pilottihankkeita. Tässä on valinnan vaikeus, kun ensinnäkin laitetaan plussa niihin, jotka ovat A- tai B-luokituksen saaneet. Tietenkin pitää katsoa ensin, mitä budjettivaliokunta vielä päättää, mutta kuitenkin kiittäisin kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän pilottihanketyöhön. On tärkeää, että olemme tarkkana tällä politiikan salalla. Aikataulusta voitaisiin sanoa, että budjettivaliokunta yleisesti poliittinen käsitys on se, että me käsittelemme näitä ongelmia, ymmärrämme käytännön sanelemat tarpeet, mutta haluamme, että toteutetaan keskipitkällä aikavälillä tehtyjä suunnitelmia. Emme voi siis luopua mistään luvuista tällä saralla, koska maatalouspolitiikan ongelmat ovat aina kasvamassa, eivät kutistumassa. Tämän verran haluaisin sanoa tässä vaiheessa kiitos vielä kaikille varjoesittelijöille siitä, että pääsitte kokoukseen vielä lyhyellä varoitusajalla eilen. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä selvityksestä, edustaja Jaara. Kukaan ei tullut pyytämään puheenvuoroa tähän väliin. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä suoraan äänestykseen. Oletan, että te olette kaikki valmiina ja teillä on äänestyskorttina myöskin mukana. Joten tarkistus yksi puolesta äänet. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme puolesta hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta hyväksytty Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta hyväksytty. 13 puolesta hyväksytty. 14 puolesta hyväksytty. 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta hyväksytty. 18 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Tarkistus 19 on siis kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia tästä. Puheenjohtaja taputti käsiään. Hyväksytty. 21 puolesta. Hyväksytty. 22 Esittelijä, olkaa hyvä. Niin, tässä suullinen tarkistus vielä oikeastaan oikeastaan käännöstä. Esittelijä halusi hylätä tämän budjetin leikkauksen ja nyt on todettu, että tässä pitäisi tulla reject, eli ei refuses, siis vaan rejects. Hylkäämistä tässä siis ajetaan takaa ja englanninkielistä käännöstä tavallaan muutettaisiin. Ei refuse, siis vaan reject. Ja näin tämä varsinainen ajatus käy selvästi ilmi. Kiitoksia paljon tästä selvennyksestä. Tämä on merkitty myöskin äänestysluettelon tällä tavalla. Tarkistus 22, puolesta äänet hyväksytty. 24 puolesta hyväksytty. 25 puolesta hyväksytty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 28 Siinä on sama ongelma kuin tarkistuksessa 22, joten en nyt aio selvittää tätä uudestaan tätä asiaa, vaan suoraan äänestyksen puolesta hänet. Hyväksytty. 29 tarkistus. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 30. Tarkistetaan koneisesti vielä tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hylätty. Tarkistus 30. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 31. Puolesta vastaan. Hylätty. että kenties voisimme tarkistaa tämänkin koneellisesti. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 ja 33 ja 34 voidaan ottaa yhtenä ryhmänä, mikä tämä teille sopii. Erikseen, haluat erikseen. No sitten tarkistus 32 vain puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Tarkistus 36. Puolesta vastaan hylätty. 37. Puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta hyväksytty. 39 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 40 puolesta hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 Se on identtinen 50 kanssa puolesta äänet. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme kompromissiin A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi ylimääräinen sosiaalidemokraatti, yksi kerta. Otetaan uudestaan tämä äänestys. Uudestaan kompromissista A, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta hyväksytty. 51 puolesta vastaan ei tullut ihan selväksi. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Puolesta vastaan. Hylätty. 55. Puolesta vastaan hylätty. Mutta tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Muutaman äänen enemmistöllä. 56 seuraavana. Edustaja puheen tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. 57 puolesta hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta hyväksytty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta hyväksytty. 62 puolesta hyväksytty. Nyt sitten koneäänestyksenä loppuäänestys koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten siirrymme eteenpäin, mutta sitä ennen kiitos esittelijälle konkreettnimi... Eh, eh, Seuraavana äänestämme budjettitarkistuksista, eli näistä konkreettisista luvuista. Valmistelija on jo kertonut, mistä tässä on kysymys. Luvut on toimitettu hyvin myöhään, vasta heinäkuussa. Ja meillä on edelleen erilainen näkemys kuin ne neuvostolla pilottihankkeiden osalta. Ne ovat mukana täällä budjettitarkistusäänestyksessä. Kuten tiedätte, josta tänään äänestämme, valiokunnan jäsenet ovat esittäneet ehdotuksia pilottihankkeeksi. Ja komissio on sitten tutkinut asiaa ja antanut lausuntonsa ja ilmaissut, saivatko ne paremman arvosanan kuin C. Yksi ainoa hanke ylitti C. Ja tehän tiedätte, että sen ylittävät ovat ainoita pilottihankkeita, joilla on mahdollisuuksia selvitä. Muilla hankkeilla ei ole oikeastaan mitään käytännön mahdollisuuksia tulla toteutetuiksi. Ja meillä on siis eh, eh, yksi teidän tekemänne ehdotus, joka on yrittänyt C-kategorian. Samaa menetelmää käytetään muissakin valiokunnissa täällä Euroopan parlamentissa. Äänestämme niistä, niistä hankkeista, jotka ovat saaneet joko A tai B. -n Tiedätte varmaan, että ehdotuksia on tehty suoraan maatalousvaliokunnalle, joita ei ole arvioitu komission taholta. Ja näistä hankkeista äänestämme tänään. Muistutan teitä siitä, että riippumatta siitä, minkä luokitushankkeelle on annettu. Ehdotuksia voidaan tehdä vielä ensimmäinen syyskuuta kello 12 mennessä. Ja niitä voidaan ehdottaa suoraan budjettivaliokunnan. Onko edustaja Jaarilla jotakin lisättävää? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Ette halua. Ei mitään huomautuksia valmistelijalle, joten lähdemme sitten saman tien äänestämään. budjettitarkistuksista. Ensimmäinen tarkistus 5766. Ensinnäkin vain luvut, ei tekstiä. Äänestämme ensimmäisestä osasta tarkistuksesta. Ensin äänipuolesta vastaan. Hylätty. Toinen osa, eli teksti puolesta vastaan hylätty. seitsemän, viisikymmentä puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 57-55 puolesta hyväksytty. 57-59 puolesta hyväksytty. 57-54 puolesta hyväksytty. 57-63 puolesta hyväksytty. 57-52 puolesta hyväksytty. 57 77 puolesta vastaan hylätty. 57 86 puolesta vastaan hylätty. 57 56 puolesta hyväksytty. 57, 78 puolesta vastaan ty, hylätty. 57, 73 puolesta vastaan hylätty. 57, 60 ja 57, 83 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 57, 81 puolesta hylätty vastaan hylätty. 57, 79 puolesta vastaan hylätty. 57, 74 puolesta vastaan hylätty. 57, 82 puolesta vastaan hylätty. 57, 75 puolesta vastaan hylätty hylätty. Tarkistamme tämän. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme 57, 75 koneellisesti. Äänestys alkaa. Tämä oli edustaja Moin pyynnöstä. Äänestys alkaa ja päättyy. Kiitoksia. 57, 76 puolesta vastaan hylätty. 57, 80 puolesta vastaan hylätty. 57, 84 puolesta vastaan hylätty. 57, 87 puolesta vastaan hylätty. 57, 68 puolesta yksimielisesti hyväksytty. Siltä näytti 5789 on rauennut. 5790 puolesta vastaan hylätty. 5791 puolesta vastaan hylätty. 57 92 puolesta vastaan hylätty. 57 64 puolesta hyväksytty. 57 69 puolesta vastaan hylätty. 57 93 puolesta vastaan hylätty. 57, 53 puolesta hyväksytty. 57, 94 puolesta vastaan hylätty. 57, 70 puolesta vastaan hylätty. 57, 57 puolesta hyväksytty. 57, 71 puolesta vastaan hylätty. 57, 61 puolesta hyväksytty. 57, 95 puolesta vastaan hylätty. 57, 72 Samalla 57,96 puolesta vastaan hylätty. 57,58 puolesta hyväksytty. 57,65 puolesta hyväksytty. 57,62 puolesta hyväksytty. 57, 51 puolesta hyväksytty. 58.00. Tämän uusi pilottihanke. Eli numero on 58.00 puolesta hyväksytty. 58.01 Tämä on myös uusi hanke puolesta hyväksytty. 5802 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. 5803 puolesta vastaan hylätty. 5804 puolesta vastaan hylätty. 5805 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa 5805. hylätty. Kuten jo totesinkin, hylätty. 5806 puolesta vastaan hylätty. 5807 puolesta vastaan hylätty. 5808 puolesta vastaan hylätty. 58.09 puolesta vastaan hylätty. 58.10 puolesta vastaan hylätty. 58.13 vedetty pois. Tämä sai kyllä myönteisen suosituksen, mutta se on jo mukana tuossa 58.01, joka jo hyväksyttiin. Nyt menemme seuraavan tarkistukseen 57.67. Edustaja Belleriltä puolesta. Hyväksytty. 57. 98, Shareer ja McInnes puolesta hyväksytty. 57, 97 puolesta vastaan hylätty. Tässä olivat äänestyksemme budjettitarkistuksista. 11. lokakuuta hyväksynyt budjettipäätöslauselman Sitten parlamentin käsittely 26. lokakuuta. Ja tästä alkaa 21 päivän sovitteluaika, joka alkaa 28. lokakuuta ensimmäinen ja joulukuuta äänestetään sovittelun tuloksesta. Hyvät kollegat, tähän päätämme äänestykset voitte ottaa äänestyskorttinne pois. Ja menemme kohtaan kuusi. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen eli CPR-asetuksen 16 artiklan kolmas kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi. Valmistelijana tässä asiassa on edustaja Danchila. Vastuunvaliokuntana toimii aluevaliokunta, ja aluekehitysvaliokunta ja nyt käsittelemme tätä lausuntoa. 15. maaliskuuta päätimme, että tässä agrivaliokunnassa laatisimme lausunnon koskien ei-lainsäädännöllistä mietintöä koskien. Tässä on siis kyseessä valiokunta-aloitteinen mietintö, jossa regivaliokunta on vastuuvaliokuntana. Proszę Państwa, w takim razie e, możemy już przystąpić i poprosić nyt voisinkin antaa puheenvuoron suoraan valmistelijalle. Olemme käsitelleet asiaa hänen kanssaan jo 24. toukokuuta. Silloin kävimme ensimmäisen keskustelun ja tänään edustaja Dantsila esittelee lausuntoluonnoksensa meille. Pitemmittä puheita annan puheenvuoron edustaja Dantsilalle. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fondurile structurale și de investiții europene și în special fondurile Euroopan rakenne- ja uh, investointirahastot ja uh, maaseuturahasto erityisesti ovat tärkeitä välineitä, jotta saavutettaisiin Euroopan 2020 tavoitteet. Se on myös hyvin tärkeää, että tietäisiin, kuinka paljon todellisia investointeja talouteen tehdään näinä vaikeina aikoina Euroopassa sekä talous- että politiikkapuoli ovat huonossa jamassa. Tässä lausunnossa, että tänään käsittelemme, tämähän on meidän ensimmäinen käsittelymme, joten yritin tässä keskittyä maaseuturahaston puoleen. Se on tärkein rahoitusväline, jolla rohkaistaan maaseudun kehitystä monissa jäsenvaltiossa. Uusin Euroopan unionin maaseuturahasto perustuu aikaisemmalle ohjelmalle, ohjelmakaudelle sen, siinä tapahtui yksinkertaistamista verrattuna aikaisempiin puitteisiin ja se tuo lisää joustoa, jotta voitaisiin tehokkaalla tavalla vastata alueiden erityistarpeisiin. Samaan aikaan strategisten tavoitteiden määrä on lisätty, jotta saavutetaan nämä kolme päätavoitteita, innovointi, ympäristö ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Jossakin jäsenvaltiossa joillakin alueilla ei kuitenkaan täysin ole hyödynnetty tätä lisättyä joustoa, jota uusiin e, maaseuturahaston puitteisiin liittyy, koska on havaittu, että että rahavarojen käyttö on yhä monimutkaisempaa. Tästä syystä meidän olisi arvioitava, kuinka todellisesti nämä vaikuttavat verrattuna aikaisempaan kauteen. Ja meidän on katsottava, mitä kielteisiä myönteisiä vaikutuksia rahastolla on, jotta voisimme ennakoida mahdollisia viivästyksiä tulevaisuudessa. Samalla tavalla on ollut kiinnostavaa havaita, missä määrin jäsenvaltiot ovat käyttäneet tarjottuja mahdollisuuksia, jotta voidaan lisätä kansallisen tason varan rahastoja ja voitaisiin käyttää tätä, hyödyntää tätä joustoa yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Nominaalisesti, nimellisesti määrät olivat pienempiä verrattuna ohjelmakauteen 2007-2014, mutta hyödyntäen joustoa ja hyödyntäen kansallisia mm, varankäyttäjiä, niin pientä nousua on kuitenkin havaittu. Yksi hyvin tärkeä asia, jonka havaitsin lausuntoa niin koskee sitä, että nämä kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin liittyvät tavoitteet kyllä tulevat saavutettuiksi silloin, kun paikallisella tasolla saadaan aktiivisesti tahot toimimaan. Näin saadaan eri toimijoita mukaan kentälle ja tätä kautta saamme menestyksekkäästi hankkeet suoritettua näin paikallisella tasolla ja myös hallinto voi toimia tehokkaasti. Haluaisin kiittää teitä etukäteen ja odotan teidän kommentteja ja ehdotuksia. Kiitoksia. Bardzo dziękuję pani poseł. Kiitos oikein paljon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 Minä sanoin, että taulukko yksi etenkin, joka liittyy julkisiin investointi 2016 se on erittäin valaiseva. Idän maita on suosittu, niin kuin aiemminkin. Esimerkiksi Ranskan maatalous, länsimainen maatalous on kärsinyt ja saman aikaan on Eurooppaan tullut pakolaisia ja maahanmuuttajia ja tilanne on vaikuttanut entisestäänkin. Saksassa esimerkiksi on valtavasti maahantulijoita, ja tämä vääristää kilpailua, kun on kyse eurooppalaisista työpaikanhakijoista ja maahanmuuttajista. Tässä on vaadittu myöskin palkkojen alennusta, ja tästä on hyötyä tietyille tasoille, tahoille. Ja kriisin jälkeisenä aikana olisi hyvä, mikäli Ranskan viljelijät muiden mukana muiden muassa eivät joutuisi tässä kärsijöiksi, vaan ne nyt pitäisi nopeasti saada aikaan toimenpiteitä tilanteen oikaisemiseksi. No może rolnicy nie będą tacy groźni, żebyśmy musieli uciekać, panie pośle. Niin, kiitos. Ehkä meidän pitäisi viljelijöitä pelätä. Edustaja Kiveä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella valmistelija Dancilaa tästä lausunnosta. Minusta tämä on hyvä lähtökohta. Ja voimme siihen tehdä vielä jotakin ehdotuksia. Minusta tämä otsikko on tärkeä. Kuinka voidaan investoida työllisyyteen ja kasvuun? Kaksi asiaa haluaisin tuoda tässä esille. Ensinnäkin lausunnossa valmistelijan kohdassa kaksi toteaa, että eri rahastot ovat tärkeitä investointivälineitä. On myös muistettava rahastojen täydentävyys. Se on aivan keskeistä, jotta saadaan aikaan kehitystä, kasvua ja työpaikkoja maaseudulle. Tämä täydentävyys on todella hyvin tärkeä. Me kaikki varmasti muistamme, kun aloitimme Junckerin suunnitelman keskustelut, siinä suljettiin pois ja maaseutualueet ja meidän oli vaadittava erityisesti eh, niiden mukanottoa, joten todella rahastojen täydentävyys on hyvin tärkeä asia. Sitten toinen asia tässä lausunnossa ainakin maatalousvaliokunnan olisi tuotava esille se, kuinka tärkeää on työllisyyden ja kasvun kannalta se, että muistetaan, kuinka tärkeitä näiden suunnitelmien vaikutukset ovat naisiin ja nuoriin. Meidän on panostettava naisiin ja nuoriin maaseutualueilla. Ilman tätä mihinkään kasvuun ja työ, työpaikkojen luontiin ei voida päästä. Nämä ovat asiat, jotka halusin itse tuoda tässä esille. Ja teen varmasti näistä tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitos. Teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Dantilaa hänen mietinnöstään ja siitä työstä, että hän on tehnyt. Hän on erittäin terävä näköinen ja viittaa rakenne- ja investointirahastojen käytön tehokkuuteen ja myöskin toissijaisuusperiaatteen toteutumiseen ja tuen saajien hankalan tilanteeseen. Tietystikin parempaan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen pitäisi päästä, mutta hyvin paljon monimutkaisuutta on vielä eri tasoilla, joten työllistämisvaikutus ja kasvua edistävä vaikutus ei ole niin tehokasta kuin se pitäisi olla. Ja no, kun tarkastellaan investointivolyymeja, pitäisi todellakin pohtia, pitäisikö toimia johdonmukaisemmin, käyttää to, johdonmukaisempia toimia hyväksi. Vuonna 2017 työllisyyden ja kasvun edistäminen on vaikeuksissa. Ja esimerkiksi maatalouspolitiikan toisen pilarin puolella pitäisi myöskin voida vaikuttaa eurooppalaisten tilanteen kohentumiseen. Tämä on erittäin merkittävä toimi, kun pyritään lähentymiseen eri alueiden välillä myöskin. Yksinkertaisen tarvittaisiin se on kun on kyse täytäntöönpanon toimista rakennerahastankin puolella. Mietinnöstänne totesi, että mikäli haluamme pitää yllä elin, elämisen mahdollisuuksia maisuudelle, täytyy voida käyttää hyväksi rahoituksia rahastoja paljon tehokkaammin niin, että maatalous ja maaseutu pysyvät elinkelpoisina. Tässä ovat minun pohdintojani. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia myöskin, jotka liittyvät äh, yhteisen tulevaisuuteen siitä, miten varoja voitaisiin paremmin käyttää hyväksi myöskin rakennerahastovaroja. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę pana. Kiitos oikein paljon. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi Haluaisin onnitella edustaja Dantsila erittäin hyvästä työstä. Puhumme hyvin tärkeästä aiheesta. Ottaen huomioon kriisi, joka Euroopassa parhaillaan on, erityisesti maataloussektorilla, se edellyttää, että eurooppalaiset investointi- ja rakennerahastot käytetään mahdollisimman hyvin, että voidaan maksimoida saavutukset 2020 ohjelman puitteissa on tärkeää, että, että todella saavutetaan edistystä koulutuksen, energian ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen alueella. Mutta näissä on saavutettukin edistystä, mutta sen sijaan työllisyys- ja köyhyysalueella ei. Toki ilmastonmuutos on hyvin tärkeä aihe. Ja samaan aikaan sen kautta voitaisiin edistää maaseutur saadun taloutta, mutta on saman aikaan hyvin tärkeää edelleen tehtävän, äh, tehdä työtä kilpailukyvyn lisäämiseksi yrityksissä maaseutualueilla. Valitettavasti YMPn äh, toisesta pilarista on ajan myötä tullut varsinainen sekametellisoppa ja siellä on kaikenlaisia äh, niin nämä tavoitteet, joita, joita ensimmäisessä pilarissa mainittu, ei, ei tästä välineistä tulla mitenkään rahoitetuksi kunnolla. Kun ajatellaan varojen siirtämistä ensimmäistä toiseen pilariin, niin tämä ei ole mikään ratkaisu, kun halutaan saavuttaa maaseutupolitiikan tavoitteet. Ei ole mitään järkeä ottaa rahaa yhdestä paikasta ja vedestä toiseen, sitten jää, vaan siirtyy toisaalle. Kyllä tässä on perimmäiset ongelmat kyseessä YMPssä olen yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että on tärkeää välttää ylisääntelyä, josta saattaa tulla vain esteitä YMPn yksinkertaistamiselle, mutta en ole yhtä tyytyväinen kuin hän, kun hän toteaa, että varoja on siirretty ensimmäistä pilarista toiseen. On todella tärkeää mainita se, kuinka suuri merkitys maaseudulla on köyhyyden vastaisessa taistelussa, kun investoinnit olisivat parempia yrityksien suuntaan niin voitaisiin kannustaa uutta teknologiaa, tutkimusta, kehitystä ja niin edelleen. Tätä kautta maaseutujemme avulla voitaisiin torjua työttömyyttä. Olen sitä mieltä, aivan kuten valmistelijakin toteaa, että parannettaisiin ja nopeutettaisiin maaseudun kehityksen liittyviä ohjelmia aina ohjelmakausien alussa. Ohjelmien hitaus on todella raskas painotaakka, jota on jo raahattu liian kauan mukana. Siksi olisi varmasti erittäin paikallaan puuttua tähän ongelmaan. Lopuksi vielä on todettava, että tarvitaan komissiolta suuntaviivoja, jotta osoitettaisiin elintarviketuodollisuudelle, millaisia millaisia rahoitusmahdollisuuksia Euroopan rakenne- ja investointirahastosta olisi saata vana äh, esir tämän Junckerin rahaston lisäksi. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Edustaja Jaar. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kolme huomiota. Ensinnäkin valmistelijalle kiitokset tästä tekstistä. Ehkä meillä olisi vielä mahdollisuuksia muotoilla joitain asioita uudella tapaa. Mielestäni se tärkeää, että maaseutuohjelmia hallinnoiltaisiin maatalousvaliokunnan puolelta. Tästä on kiistelty, on esitetty, että nämä asiat siirrettäisiin toiseen rahastoon. Mielestäni on tärkeää, että maatalouspoliittisesti seurataan myös sitä, mitä maaseudulla tapahtuu. Mielestäni meillä on toisenlainen katsantokanta ja parempi kuin ehkä muilla valiokunnilla, vaikka talousvaliokunnalla. Tämä on tärkeä poliittinen kysymys, kun siellä halutaan kovasti näitä varoja, kun puhutaan siitä, että kuka tätä asiaa hoitaa. Maatalouspoliittisesti tätä asiaa pitäisi hoitaa. Meillä olisi tähän parhaat mahdollisuudet. Olen hyvin kiitollinen kohdasta kymmenen. Todella pitäisi korostaa tätä asiaa. Jos halutaan kehitellä kunnollisia ohjelmia maaseudulle, tarvitaan toimijoita, jotka toimivat paikan päällä. Jäljellä on annettava jonkinlainen toiminnan mahdollisuus, myös se on tässä ongelma. Ehkä kohtaa kymmenen voitaisiin vielä vahvistaa. Ja sitten suurin ongelmani liittyy kohtaan kahdeksan, kun siinä puhutaan ylisääntelystä. Nyt pitäisi vihdoin lähteä purkamaan turhaa byrokratiaa. Sitten kun ohjelmakausi päättyy ja uusi alkaa, niin pohditaan aina sitä, miksi syntyy ongelmia tässä alussa aina. Aina on suuria ongelmia, jotka liittyvät byrokratiaan. Alue- ja paikallishallinnon on voitava valmistautua siihen, mitä on luvassa. Ehkä budjettivaliokunnan kanssa voitaisiin keskustella tästä. Totta kai on ihan totta, että budjetin valvontakin on tärkeää. Petoksia ei saa sallia, niitä ei saisi tapahtua, mutta nyt liiottelemme tällä hetkellä mielestäni. Meillä on ainakin kahdenlaisia käyttäjiä. Maanviljelijöitä ensinnäkin. Vähän nyt huumori mielessä sanoisin, että maanviljelijät ovat ainakin tottuneita siihen, että taistellaan vuosittain näiden EU-sääntöjen kanssa, mutta sitten on sellaisia hakijoita, jotka esittävät hanketta kerran elämässään. Joku yritys vaikka haluaa uudistuksia. Ja tällaiset hakijat hyvin nopeasti ja vahingossa tekevät virheitä, joutuvat palauttamaan varoja. Tämä on todella huonoa mainontaa meille. Ja jos käyttäjä ei pysty käyttämään palveluita, niin silloin on ylisääntelystä kyse. Alue, hallinto myös valittelee yhä useammin sitä, että siellä ei pystytä useissa tapauksissa vastaamaan byrokratian vaatimuksiin. Täytäntöönpano on siis mahdotonta ja vaikeuttaa työtä joten todella kannustaisin valmistelijaa pitämään tiukasti kiinni tuosta kohdan kahdeksan tekstistä. Ehkä sitä voitaisiin vahvistaakin, koska jos sääntelyä ei saada purettua, ei saada mahdollisuutta päästä tavoitteisiin, saada todella kehitystä aikaiseksi, talouskehitystä. Ohjelmienhan pitää olla avoimia erityisesti käyttäjille, jotta käyttäjät tietävät, mistä on kyse – Muuten tuhlaamme varojamme ihan väärään paikkaan, nimittäin turhaan byrokraattiseen taakkaan ja valvontaan. Kohtaa kahdeksan todella painottaisin, kun budjetin valvontavaliokunnalla on ihan eri linja, sen tiedän, siellä vaaditaan yhä vain lisää tarkistuksia valvontaa. Selkeämmät ohjelmat, sellaiset, että petoksia ei voida toteuttaa, korruptiota emme halua, mutta – on kuitenkin sallittava sellaiset virheet, joista ei synny mitään suurempia ongelmia. Joten vielä kerran painottaisin sitä, että kohta kahdeksan on todella tärkeää. Tässä pitäisi pyrkiä yhteistyöhön budjetin valvontavaliokunnan kanssa. Muuten meillä on hienoja ohjelmia, mutta käyttäjät eivät pysty niitä käyttämään. Muutenhan haluamme sitä, että otetaan huomioon, että maaseudulla toimivat pienet toimivat ei satojen miljoonien yritykset. Sellaisissa suuryrityksissä on riittävästi toimijoita. Ja jos tulee ongelmia EUn kanssa, niin mennään sinne oikeusosastolle. Siellä on kymmenet juristit rivissä ja pyrkivät hoitamaan näitä asioita, mutta meidän käyttäjämme, tuen saajat, eivät ole samassa tilanteessa. He eivät apua tällaisessa tapauksessa. Selkeästi pitää voida tietää, missä mennään ja huolehtia siitä, että varoja uskalletaan käyttää, vaikka jossain olisi joku pilkku ehkä väärässä kohden. Eli todella kannustaisin teitä taistelemaan tämän kohden kahdeksan puolesta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Järillä oli paljon sanottavaa. Kyllä. Meillä on vähän aikaa käytössämme, kun äänestimme melko nopeasti joten en haluaisi rajoittaa puheenvuorojanne. Edustaja Schreier. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia puheenjohtaja. Saat, jotka juuri tulivat kollegani Peterin suusta, olivat oikeastaan tässä mitä itsekin halusin käyttää. En halua toistaa kaikkia. Siitä huolimatta halusin esittää kysymyksen. Mikäli kuuntelin oikein edelliselle kerralla sitä, mitä Lambert van Nistelrooy sanoi, silloin, mikäli tarkastellaan lukuja vuoden 2018-2020 vuoden aikana, kyse ei ole säästöistä enää. Ja silloin tulee vastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen asia, jonka Peter selkeästi jo totesikin ja muutkin ovat todenneet, että suuret yritykset saavat suuria tukiaisia. Suuret yritykset tienaavat ja suuret maatalousyritykset Saksassa ja muuallakin. Ja myöskin minun maassani Alankomaissa on jotakin vielä, jotka ovat siirtyneet Saksaan. Ja pienemmät eivät sitten tiedä, mitä tehdä. Olisi hienoa, mikäli Ankerivaliokunnassa selkeästi käsittelisin Junckerin rahastoa, mutta myöskin se pohdisimme seuraavia asioita. Ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja miten se vaikuttaa kestävän työpaikan löytämiseen, mutta myöskin maaseutuun ja maanviljelijöiden asemaan. Tulevaisuudessa toivon mukaan ne ihmiset, jotka tekevät työtä meuseudulla, myöskin heille varataan varoja 2018 vuodesta eteenpäin. täytyy nyt jo tietää, miten tilanne jatkuu, jotta toiminta voidaan edelleen jatkaa Euroopassa. Tulevaisuuteen täytyy, tulevaisuus täytyy tietää jo nyt tässä vaiheessa. Takulla. Kiitos, edustaja Takkula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Näyttää siltä, että tämän asian ympärillä on monella paljon sanottavaa ja niinhän se monesti käy täällä meillä Euroopan parlamentissa, että kun me teemme mietintöjä tai lausuntoja, niin niissä on yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Ne ovat vähän niin kuin joulukuusia sen jälkeen, kun ne valmistuvat ja joskus se ydin asia sitten hiukan niin kuin unohtuu. Mutta tällä kohdalla haluan nyt kiittää Alden puolesta Rova Dansilaa hyvästä ja tasapainosta kannanotosta regivaliokunnan tärkeä raportti. Minusta tässä, tämä on hyvä ja tasapainoinen kokonaisuus. Tässä on keskitytty oleelliseen. Erityisesti pidän siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittymisrahaston yksinkertaistamista on painoitettu ja, ja samoin kuin sitä, että on tarvetta lisälle joustavuudelle näissä. Ehkä tässä kannatossa voisi painottaa vielä nykyistä enemmän innovaatioiden roolia. Maaseuturahaston tulisi keskittyä nykyistä enemmän vauhdittamaan teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita ja niiden edistämistä, joka on avain kilpailukykyisen ja kestävään, kilpailukykyiseen ja kestävään maatalouteen. Samoin myöskin sitten komission puolelta komission tulisi proaktiivisesti viestiä jäsenmaille ja viljelijöille maaseuturahaston käytön joustavista mahdollisuuksista ja helpottaa varojen käyttöönottoa. Mutta niin kuin todettua, minusta tämä on hyvä kokonaisuus, tasapainoinen ja kiitän tästä raportoija Tansilaa ja ehkä näiden näkökohtien pohjalta sitten joitakin pieniä täydentäviä muutosesityksiä tulen esittämään. Kiitoksia. Pan poseł Agnew. Thank you, Chair. Kiitos, edustaja We're talking about the, the complications of budgetary control on rural development scheme. Me puhuimme maaseudun kehittämisen monimutkaisuudesta, sääntömonimutkaisuudesta Jaar puhui erittäin pitkään ja hartaasti, mutta herra Jaar on saksalainen edustaja. Mikä saksalainen viljelijä joutuu painiskelemaan tämän kanssa, niin me tiedämme, että Saksa on Euroopan unionin moottori, mikäli Saksalla on ongelmia, niin silloin ongelma on todellinen. Mitä yllätti hiljattain iso britannian Brexit-äänestyksessä se, kuinka, maan, kuinka moni maanviljelijä halusi äänestää unionista eroamisen puolesta. Yksi syistä tähän on se, että no voisitteko puheenjohtaja sanoa, että tuo purkka tuolla pitäisi suunsa kiinni, koska häiritset minua, varsinkin herra Des siellä, suu kiinni. Voisiko joku tukkia hänen turpansa, sanoi puheenjohtaja. Nyt on kaiken kiitos siitä. Minä puhun kyllä Brexit-äänestyksestä Isossa Britanniassa. No niin, nyt ne aloitti ottaa sen mölinän. Kiitoksia. Hyvin monet viljelijät äänestivät eroamisen puolesta. Yksi syistä tähän oli se, kuinka valtavan monimutkaista on saada kaikki paperityöt tehtyä, jotta voi hakea rahaa pilari kakkosesta. Ne ovat hyvinkin tietoisia siitä, että rahoitussuhde ja tasapaino on muuttunut. Nyt äh, pilari ykkösestä ollaan menettämässä rahaa. Siitähän suhteeseen helposti saa rahaa. Ja rahaa siirretään pilari kakkoseen, jonka jo, suhteen joutuu painiskelemaan, että rahaa sieltä saa tämä maanviljelijän näkökulma asian. Entä sitten brittiin veronmaksajat? Veronmaksajat, jotka rahoittavat tätä suuresti äh, enemmän kuin mitä rahaa tulee takaisin brittiviljelijöille. He ovat kunnollista varannon valvontaa tietystikin. Voin hyvin ymmärtää tämän vaatimuksen. Mihin tämä raha sitten todennäköisesti päätyy? Brittiviljat katsovat, eivät tätä rahaa voi saada. Minä näen tässä valtavan tilaisuuden. Euroopan unioni pystyisi laittamaan nämä rahaa pilari ykkösestä kakkosen ja kakkospilarin rahat pitäisi käyttää siihen, että rahoitetaan maahanmuuttajien asuttamista, maahanmuuttajien, jotka tulleet Saksaan, Afrikasta ja muualta. Ja minä toivoisin, että komissio muutuessa sanoo, että näin ei tule käymään. Kun tapasin komissaarin nenätystä pari viikkoa sitten, hän ei oikeastaan kiistänyt tuota huomiotani. Aiemmin äänestyksessä nähtiin ero näiden kahden sanan välillä, joista puhuttiin, joten minä pyydän. Toivon, että voitte kommentoida sitä, että käytetäänkö Pilari Kakkosen rahaa siihen, että maaseudulle rakennetaan asumispalveluita ja muita maahanmuuttajille. Dziękuję za bardzo ciekawy głos. Chciałbym... Kiitos oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta kommentista. Haluaisin kuitenkin sanoa, unionissa ei ole kyse ainoastaan siitä, miten osallistutaan budjettiin tai miten saadaan budjettimaksuja. Kyllä yhtenäismarkkinoista on muitakin etuja. Ja ne maat, jotka maksavat enemmän, omaavat paremman taloudellisen infrastruktuurin, ovat kehittyneempiä maita ja voivat hyötyä yhtenäismarkkinoista enemmän. On tehty analyysejä, jotka osoittavat, että suuremmat maksut eu budjettiin myös tuovat paljon hyötyä. Eli asia pitäisi nähdä ehkä vähän laajemmin. Olisi hyvä ehkä analysoida asia vähän laajemmin, jotta kaikki voisivat nähdä, miten hyödytään EU-jäsenyydestä, ihan riippumatta siitä, mikä on budjettiosuus, joka käytetään. Tietenkin toivoisin, että Puola voisi käyttää yhä vähemmän EUn varoja. Että Puola olisi niin kehittynyt maa, että meillä ei olisi enää oikeutta näihin tukivaroihin. Tämähän on sellaista kehitystä, jota toivomme kaikille jäsenvaltioille. Kiitos. No niin, luulenpa, että tämä on yksi aivan tärkeimmistä keskusteluista. Me olemme ottaneet esille aiheen, josta todella on käytävä nopeasti ja tehokkaasti keskusteluja. On aivan selvää, että meidän on, on käytettävä asiallisesti se, mitä käytettävissä on. Meillähän on kokemusta tässä, kyllä. Minä olen toiminut kaupunginjohtajana vuodesta 2007 vuoteen 2013 ja tiedän kyllä, kuinka nämä varojen siirrot hoidetaan. Voin kyllä kertoa teille, että Liettuassa rakennerahastoja ei voitu käyttää työpaikkojen synnyttämiseksi, vaan, vaan lähinnä rakennetaan infrastruktuureja näillä varoilla. Yrity, yritysten piti sitten vain seurata. Tulokset olivat aika laihanlaisia. Minun mielestäni nyt olisi syytä ottaa oppia aikaisemmasta ohjelmakaudesta ja meidän on autettava tällä kertaa yrityksiä. Jos haluamme, että erot pienenevät Euroopassa ja että olisi vähemmän sellaisia maita, jotka jäävät muista jälkeen, ja jos haluamme, että perheet voidaan yhdistää, että on vähemmän tilanteita, joissa joudutaan eroamaan perheestään tekemään työtä. Eihän, eihän tämä ole mikään hyvä ratkaisu. Kyllä nyt on korkea aika ryhtyä konkreettisiin toimiin ja, ja lisätä yhteistyötä maatalousalalla. Näinhän on tehtykin jo ja ensimmäisiä tuloksia Liettuassa on jo näkyvillä – uusien työpaikkojen ei pidä myöskään tuhota aikaisemmin perustettuja työpaikkoja, vaan pitää toki luoda uusia työpaikkoja, mutta on myös pidettävä yllä näitä vanhoja, etteivät ne sitten häviä, vaan niitäkin voidaan kehittää. Työpaikkojen olisi oltava lupaavia, niiden olisi tarjottava tulevaisuuden näkymiä ihmisille ja heidän olisi pystyttävä työstään saamaan asianmukaista kunnollista palkkaa. on myös aika pohtia sitä, kuinka voisimme säilyttää luodut työpaikat tulevaisuudessa. Jos luomme työpaikkaa ja sitten saman tien unohdamme koko asian, niin myöhemmin saattaa käydä niin, että kuinka sitten nämä ra- työpaikat rahoitetaan tulevaisuudessa. Näitä olisi pohdittava heti. Kiitoksia. Dziękuję. Pani poseł Sanna, bardzo proszę. Kiitos. Edustaja Sanna. Gracias, presidente. Yo en primer lugar... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa, mutta ennen kuin jatkan tätä kiinnostavaa keskustelua siitä, kuinka voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää näitä rahastoja. Olen yhtä mieltä siitä, että tämä on tärkeä keskustelu ja tätä keskustelua on syytä käydä. Omalta osaltamme haluamme siihen osallistua, mutta ennen kaikkea haluaisin nyt tälle valiokunnalle todeta, että Aivan ensimmäiseksi meidän olisi keskusteltava siitä, että ei voi olla niin, että komissio käyttäisi rakenne- ja investointirahastoja jäsenvaltioiden kiristämiseen. Sanon tämän, koska ei ole kulunut kuukauttakaan siitä, kun kuulimme, että komissio on uhannut Portugalia ja Espanjaa eh, niin, että se lakkauttaisi investointi- ja rakennerahastojen käytön, mikäli Espanja ja Portugal ei noudata budjettisopeutusmääräyksiä. Millä tavalla ei tässä huomioida sitä, mikä tilanne näissä maissa on, kuinka pahassa kriisissä olemme ja mitä kansamme kokee, kuinka tämä vaikuttaa työllisyyteen, kuinka se vaikuttaa maaseudulle, kuinka työ, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vain lisääntyvät, joten haluaisin verrata tähän valiokuntaan. Meidän on pystyttävä ja uskallettava sanoa komissiolle että se lopettaa tällaisen pelin ja lopettaa uhkailut ja kiristyksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Paljon olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Edustaja Flanagan. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon. Ihan vain pieni huomio, jonka puheenjohtajakin esitti siihen, mitä Anju sanoi yhteismarkkinoiden hyödystä. Yhteismarkkinoista on paljon hyötyä, minä pidän koko käsitteistä, mutta ongelmana on se, että kun on yhteismarkkinat ja sitten on oma, oma lippu ja sitten oma hymni, niin se on silloin meille enempäänkin kokonainen oma maansa. Emme me sitä halunneet Lissabonin sopimuksen myötä Tätä ihmiset kuitenkin halusivat ja nyt tämä sitten romahtaa ja hajoaa, ne kuulee, mitä ihmiset vain sanovat, että josko tänään tulee tapahtumaan, mitä investointeihin ja kasvuun tulee. Nyt niin on tärkeää puhua asiasta ja on tärkeää tehdä jotakin myöskin, koska ne alueet, se maaseutu, miltä minä tulen, se alue, millä minä tulen, siellä maaseutu suorastaan imee ihmiset kuiviin, koska ne rahat pitäisi pistää maaseudulle Euroopassa ja muualla. Nämä rahat menevät äh, varsinaisesti kaupoiden käsiin, ihmisten käsiin, jotka vapaa aikana elävät, äh, lentävät omilla suihkukoneillaan. Samaan aikaan ihmiset, jotka siellä tekevät työtä, tapaat itsensä, koska elämä on sellainen niin rankkaa. Rahat pitäisi käyttää hyvin. 80 prosenttia YMPn varoista senkin jälkeen, kun tämä näennäinen uudistus on tehty, menee 20 prosentille kaikkein rikkaimpia viljelijöitä. Jotkut sanovat, että no he tuottavat valtavasti ruokaa. No eivät kyllä tuota. He tuottavat vain 30 prosenttia ruoasta, mikä on hyvää että rahalla Meidän täytyy lopettaa investointi ihmisiin, joilla on valtavan suuria tiloja, jotka lentävät omilla yksityiskoneillaan ja käytännössä aiheuttaa kurjuutta kaikille muille ja mitä sitten tapahtuu, mitä seuraamusta tästä on. Mitä tästä sitten seuraa, se tiedetään. Se, että on kansallista liikasääntelyä, tämä on tietysti tärkeä huomio tässä vaiheessa, että toistaiseksi kuullut tästä liikasääntelystä paljonkin asioita ja siitä, kuinka herra Hogan haluaa jotakin tehdä asialle. Nyt vaikuttaa siltä, että hän keskittyy ensin pilari ykköseen. Tämä ei ole mikään yllätys, koska komission ystävät kaikkein eniten hyötyvät komission ykköseen pilari ykkösestä, mikä tarkastaa historiaakin. Mikä on yksinkertaista jotakin? Niin yksinkertaista pilari kakkosta, koska se on niin monimutkainen tällä hetkellä, että en tiedä kuinka kenelläkään on aikaa enää viljellä maata, mikäli joutuu taistelemaan papereiden kanssa, että saa tätä rahaa ylipäänsä. Alun perin kyse oli viljelystä Pilar kakkosessa, mutta nyt on siirrytty sitten ympäristökysymyksiin ja muihinkin osa-alueisiin. Meidän täytyy saada suuri yleensä vakuuttuneeksi siitä, että tämä on mielekästä. Meidän täytyy saada ihmisten tuki myöskin niiden, jotka eivät ole viljelyksessä mukana. Ihmiset on vaikea saada tukea muulta kuin maaseudulta, kun tarkastellaan, kuinka valtavan suuri raha ei mene viljelyn taskuun, eikä paikallisalueilla, vaan muihin käsiin. Voin kertoa, että ihmiset, jotka omistavat näitä yksityiskoneita ja lentelevät paikasta toiseen ja käyttävät rahaa, että pitäisi käyttää maanviljelykseen, ei hänkään, ei tällainen ihminen käytä paljonkaan maaseudulla Irlannissa rahaa maaseudun kehittämiseen. Hän istuu kenties pöydän ääreen pari kertaa päässä syömään. Se on ainoa hänen, hänen osaistumistapansa. Meidän täytyy varmistaa, että rahat menevät juuri niille ihmisille, joille rahan pitäisi mennä sen sijaan, että ne menevät suurtilallisille ja nyt minä vedän henkeä tämän puheenvuoron jälkeen. Kiitos oikein paljon. Todella tärkeä asia, jonka otitte esiin, kun puhumme tulevaisuuden maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. Silloin joudumme vastaamaan moniin kysymyksiin. Rysta Pero. Kiitoksia. Eurooppalainen perustajien isien malli perustuu maataloustuotantoon ja e, alueiden hallinnointiin, kun YMPstä neuvoteltiin aikakaudella 2014-2020 johti tilanteeseen, jossa nyt emme voi saada kunnollista taloudellista toimintaa käyntiin maaseudulla. Todellisuus on hyvin kaukana kuin mitä tässä paperissa kuvaillaan. Mikään ei korvaa menetettyjä työpaikkoja ja alihankintapaikkoja, eli elintarvikke- ja kauppa-aloilla tulevaisuuden näkymiä puuttuu kerta kaikkiaan näin ollen yhä useammat maaseutu alueet jäävät syrjään ja köyhyn, köyhe, köyhenevät ja, ja ikääntyvät. Ja, ja nyt puhutaan, että ikään kuin nämä tyhjentyneet alueet sitten täytettäisiin siirtolaisilla. Eihän tämä toimi yhä enemmän on havaittu Ranskassakin tällaista hyvä, hyvä veliverkostoa alueiden hallinnon ja isojen toimijoiden välillä. Tämä on aivan hengen, hengen vastaista. Valtiot ikään kuin ohitetaan ja koordinoidaan tukia epätasapainoisesti valtion alueella. Tämä mietintö on pelkkä umpikuja tässä kriisin vaiheessa. Siinä ei tuoda esiin kaikkein tärkeintä, kaikkein kohtalo monimutkainta asiaa maataloudelle. Se koskee nimenomaan markkinoiden vapauttamista. Kiitoksia. Ale my na ten temat dużo mówimy na... Niin, kyllä, mutta näistä ei sitä keskustellaan valikunnassamme. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää hänen lausumastaan ja muutaman sekan haluaisin itsekin mainita tästä aiheesta, nimittäin maaseudun tilanteesta. Nyt eh, viime aikoina on yhä enemmän painotettu vastakkainasettelua idän ja lännen maiden välillä. Ja kollegakin täällä juuri painotti tätä Meitä kuitenkin puhua erittäin korrektiisesti, kun puhutaan idän maiden saamasta rahoituksesta mukaan minun maani. Sama rahoitus. Voin todeta, että Romaniassa 92 prosenttia investoidusta pääomasta on ulkomaista pääomaa, vain 8 prosenttia investoinnista ovat kotimaisia paikallista rahaa. 92 prosenttia tulee uuden länsi länsi, lännestä käsin. Esimerkiksi autoala voidaan mainita traktoreiden tuotanto. traktoreita tuotetaan vientiin, ei kuitenkaan paikallista, paikallisia tarpeita varten. Ja muilla aloilla tilanne on sama. Uskotteko te, että tämä on huono asia? Onko huono asia investoida Itä-Eurooppaan? Nähdäkseni ei, koska jokainen euro, joka investoidaan Euroopan itäosaan, luo vähintäänkin kaksi euroa lisäarvoa. Yhden suhde kahteen on tuotto. Ja kyse on tuotonsaannista, ei pelkästään konkreettisista, konkreettisia lukuja vain pidä tuijottaa. Mitä tulee maaseutuun? Tietystikin me kaikki haluamme vahvistaa maaseutua ja tehdä siitä houkuttelevampaa eri tavoin niin, että voidaan estää maaseudun autioituminen. Olen vieraat myöskin Ranskassa ja nähnyt siellä vaitsevan tilanteen. Sielläkin on suuria ongelmia. Sieltäkin ihmiset lähtevät pois maaseudulta. Nyt pitäisi käyttää kaikki mahdolliset rahoituslähteet, jotta voidaan tätä ongelmaa vastaan taistella. Meidän pitäisi myöskin tarkastaa, kuinka voitaisiin eri rahaston varjo käyttää yhdessä, kuinka rahasto voitaisiin yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi koulutus, internetin kehittäminen, terveydenhoito, työpaikkojen luominen ja maaseudun kehittäminen voidaan yhdistää toisiinsa. Pitäisi voida varmistaa myöskin se, että työpaikat, jotka maaseudun luodaan, ovat myöskin kestäviä tulevaisuuden kannalta. Niin, että ihmiset, jotka elävät maaseudulla, voivat käydä töissä. Pari huomiota vielä. Ensinnäkin byrokratiasta, liiallisesta sellaisesta. Olen tavannut Romaniassa pormestareita kaupunginjohtajia ja sanot, että, että julkishallinnon puolella pitää käsitellä 49 000 säännöstä, toteuttaa näin montaa säännöstä. Tämä on valtavaa byrokratiaa. Ja tämä heikentää maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia, koska maaseutua pitää voida käyttää kunnon hyväksi, mutta liika byrokratia hankaloittaa tätä. Kiitos edustaja Kiitos paljon puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa joidenkin puheenvuorojen takia, kun on ymmärrettävä, että tilanteet vaihtelevat kovasti. Ensin kuitenkin kiittäisin kollega Lansillaa tehdystä työstä. Hän on tehnyt oikein hyviä ehdotuksia. Olin kymmenvuotias, kun Roman sopimukset allekirjoitettiin. Olen nähnyt tätä kehitystä – Saksa on ollut tässä kehityksessä mukana. Ja mukana oli huoli Saksan kehityksestä, kansallissosialismin vaikutuksista. Silloin suhtauduttiin varauksellisesti. Nyt Saksa on ihan etunenässä kehityksessä, jos ajatellaan työttömyyslukuja vaikka eu alueella toteutettavien ohjelmien kautta on kyllä vaikuttanut paljon siihen, että alueemme pystyi kehittymään. Kyllä jäsenvaltioiden käsissä on se, että paikan päällä täytäntöpanan kunnolla Brysselin ohjelmia. Tärkeää on huolehtia siis jo ohjelmistamme – nyt jos ajatellaan maaseutualueita, joissa pk-yritykset voisivat toimia, mutta ei ole vaikka nopeaa nettiyhteyttä, niin eihän kukaan sinne mene yrityksiä perustamaan, joten infrastruktuuriin on investoitava maaseutualueilla, jotta alueet voivat kehittyä. Olen hiukan hämmentynyt, vaikka en yli 12 vuotta täällä ollut, että yksinkertaistamisesta ja sääntelyn purkamisesta puhutaan jatkuvasti ja tilanne kuitenkin vaikeutuu vuosi vuoden perään. Miten voidaan toimia tätä rakennelmaa vastaan? Tämä on sietämätöntä, miten paljon määräyksiä on noudatettavaksi jatkuvasta. En tiedä, pitäisikö asettaa jonkinlainen erityisvaliokunta vai mikä, jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua, että lopulta saadaan sellaiset ohjelmat aikaiseksi, että PK-yritykset, käsityöläisyritykset, pienet viljelijät voivat toimia. Ja kollega, me olemme kyllä huolehtineet sitä, että meillä on hyvin tiukka hallinto. Meilläkin kyllä tarkistetaan ihan kaikki mitä täytäntöön pannaan, mutta minun on sanottava, että omassa, omalla alueellani Bayerissa toisen pilarin varat eivät riitä. Kaikki on otettu käyttöön ja nyt tarvitaan lisää budjettiin, koska nämä varat eivät riitä. Näitä ohjelmia voitaisiin kyllä täytäntöön panna ehkä voisimme vastavuoroisesti vaihtaa vähän kokemuksia siitä, miten saataisiin nämä Euroopan laajuisesti toteutumaan nämä ohjelmat. Meidän pitäisi ajatella myös nuoria omalla alueellanne. On yli 500 opiskelupaikkaa täyttämättä. Toisaalta on korkea nuorisotyöttömyys. Kun minä olin 17-18 vuosia, niin monet espanjalaiset, italaiset ja portugalilaiset tekevät töitä meillä. Nyt nuoret eivät enää mielestäni niin joustavasti lähde uusille urille. 50 vuotta sitten ehkä lähdettiin reippaammin. Tämäkin aihe pitää ottaa esiin, jotta voidaan täyttää sellaiset työpaikat, joihin tarvitaan tiettyä koulutusta. Tämäkin on todella tärkeää, että toimimme joustavammin. Kiitos vielä valmistelijalle oikein paljon. Toivon, että yhdessä saamme hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Dziękuję pani poseł Petir. Kiitos oikein paljon. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. E, čestitam kolegici na izvješću koje... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä lausuntoluonnoksesta valmistelija. Olisi oikein hyvä, jos sitä vielä vahvistettaisiin ja lisättäisiin sinne konkreettisia tietoja, ottaen huomioon, että viljelijöiden rooli on aivan keskeinen, että voitaisiin saada uusia työpaikkoja aikaan tänä vuonna kollega mietinnössään muistutti tiedosta, jossa todettiin, että yksi työpaikka maataloudessa tuo seitsemän työpaikkaa lisää muille sektoreille. Tämä osoittaa, että todella kannattaa investoida maatalouteen. Olen yhtä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka muistuttivat siitä, kuinka monimutkaisia menettelyt ovat. Euroopan varojen saamiseksi. Erityisesti pienille ja keskisuurille viljelijöille ja tiloille tämä on vaikea. Haluaisinkin rohkaista toimimaan niin, että tässä lausunnossa kiinnitettäisiin ongelman huomiota. Kroatiassa olemme ymmärtäneet, kuinka tärkeää olisi taata yksinkertaisempi pääsy Euroopan rahastojen käyttöön, erityisesti pienviljelijöille. Valitettavasti suuntaus on lannistava kun katsotaan viime vuosien tietoja, yli 150 000 hyvin koulutettua nuorta on luopunut tähän maataloudesta, koska heiltä puuttuu tulevaisuuden näkymiä ja näin maaseudut tyhjenevät. Mikäli nämä EUn varat saataisiin nuorten käyttöön, luultavasti he olisivat jääneet tuonne maaseudulle ja olisivat luoneet rakenteita maaseudulle. On tärkeää muistaa, että nimenomaan pienissä maissa maaseutu säilyttää koko kansakunnan identiteetin. Se, todella se ansaitsee tukemme. Kiitoksia. Jeszcze zgłosiła się pani poseł Kadenbach. Pani poseł bardzo... Kiitos. Edustaja Kadenbach. Kiitoksia. En halua pitkittää tätä keskustelua suottaa mutta edustaja Dessin puheenvuoro kirvoitti muutaman ajatuksen mielessäni. Olen talousuuden valvontavaliokunnassa ja olen myöskin Itävallassa tilintarkastustoimistoimen tilintarkastusvaliokunnan jäsen ollut. Ja kun olemme kuulleet erinäisiä kommentteja ja saaneet kertomuksia, jotka liittyvät varojen käyttöön, veronmaksajien varojen käyttöön Euroopassa – ja lisäksi kun olemme kuulleet äh, valvontakertomuksia eri jäsenvaltioista, niin meidän täytyy ottaa nämä asiat kyllä vakava, vakavasti. Täällä on hyvin monia arvokkaita huomioita ja yhä uudelleen valitettavasti havaitsen, että tiedotustoimistojen kertomukset ja talousarvon valvontavaliokunnan keskustelut liian vähän heijastuvat maatalousvaliokunnan ja budjettivaliokunnan ja muiden valiokuntien työhön usein viitan siihen, miten jäsenvaltiossa on toimittu. Ja kun on kyse Euroopan veronmaksajien varojen käytöstä ja jakamisesta viime vuosina, luottamus siihen, että varat käyttää mielekkäästi, on yhä vain heikentynyt. Tietystikin minäkin olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka tänään puhuivat sen puolesta, että byrokratiaa pitäisi yksinkertaistaa, mutta uskon, että se mitä viime vuosina on nähty eri kertomuksissa ja raporteissa – juontaa juurensa osittain siihen, että valvonta on tehostunut ja yhdessä aluepoliittisen valiokunnan kanssa ryhtyä aloitteisiin, jotta jäsenvaltioissa ja eri toimielinten ja toimijoiden puolella ja eri ryhmittymissä olisi enemmän halukkuutta tähän varat täytyy käyttää järkevästi hyväksi. Kaikkein huonon tilanne olisi, minkä sanottaisiin vain, että tämä on liian monimutkaista, liian monimutkaista saada rahaa, että yksinkertaista ja sitten uroittaisiin kokonaan valvonta. Ei tämä käy päinsä. Olemassa koko joukko ehdotuksia ja minä en usko, että nyt pitäisi ryhtyä luomaan uusia elimiä tai toimijoita, vaan pikemminkin meidän täytyy käyttää hyväksi tietoa niistä ohjelmista, joita on olemassa intensiivisemmin. Täytyy toimia tämän tiedon pohjalta ja toimia paljon tarkoitushakuisemmin. Ähm, Lyhyesti vain pahoittelen joskus sitä, että jotkut uskovat, että maatalouspolitiikassa on rahanjaosta kyse. Mehän olemme ihan keskiössä maatalouspolitiikassa. Enemmästä tässä on kyse. Tietenkin on pohdittava hyvin tarkkaan sitä, miten varoja jaetaan mutta siin, suuntaviivat ja lainsäädäntö eivät suoraan liity rahan jakoon, jäävät liian vähälle huomiolle. Niitä ei arvosteta riittävästi, vaan syntyy sellainen käsitys, että me täällä jakelemme vain varoja. Ja että tämä olisi yhtä kuin maatalouspolitiikka. Itselläni on toisenlainen käsitys koko maatalouspolitiikasta. Kiitos oikein paljon. Edustaja Hösling. Uskon, että keskustelussa meidän täytyy myöskin katsoa, että vastuuta ei siirtä liikaa kakkospilariin. Kakkospilarin oli rahoitettu ja osittain se menee täysin väärään suuntaan, täysin hakoteille. Otetaanpa esimerkiksi vaikka investointien tukitoimet. Nyt täytyy kysyä, onko rahaa käytetty järkeästi hyväksi ja kannattaako rahaa siellä lisätä. Esimerkiksi annetaan rahaa siihen, että ihmiset hankkivat lehmiä, mutta toisaalta sitä maidon määrää pitäisi vähentää. Se, mitä Des sanoi, tietystikin Bayerin alue ei ole kehittynyt pelkästään siksi, että kakkospilarista on käytetty varoja, vaan sillä on muitakin toimia ollut kyseessä. Tämä, nämä muutkin toiminnat tätä huomioon. Sitäkin tärkeämpää, että tänä päivänä varmistamme sen, että kakkospilarin toimilla varmistetaan työpaikkojen luominen. Oikeisto ja ääri oikeisto ovat ottaneet esiin maahanmuuttokysymyksen ja pelaavat tällä kortilla. Tietystikin maahanmuuttaja täytyy integroida maaseudulle. Ja työpaikkoja kun luodaan, täytyy antaa myöskin tulevaisuuden näkymiä maahanmuuttajille. Se, että tässä nyt on herätetään pakolaisten vastaista, maahanmuuttajien vastaista mielialaa, niin täytyy, tämä on suorastaan absurdia, kun tällaista keskustelua käydään. Sitten sananen Desille. Mikäli kakkospilja on alirauhoitettua äh, monellakin alueella, niin siitä huolimatta on mahdollisuus, että ensimmäinen pilasta siirretään rahaa kakkospilariin. Ja CSU, CDU Saksassa ovat puhuneet tämän puolesta. Mikäli oli rahoitusta, niin sitä, to, sitä pitää todellakin pohtia, miten raha saataisiin siirrettyä kakkospilariin. Ja voidaanko täten kantia harjoittaa parempaa politiikkaa kuin siten, että rahaa on enemmän ykköspilarissa? Sitäkin täytyy pohtia. Kiitos edustaja Des uudestaan. Kiitos puheenjohtaja ei ensimmäisestä pilarista toiseen, vaan täydentävässä lisätalousarviossa sanottiin, että budjetista otetaan lisää. Eli toi, ei niin, että annetaan viljelijöiltä, annetaan muualle, vaan lisävaroja otetaan käyttöön, jotta voidaan rahoittaa toisen pilarin toimet. No hyvä, että teillä on jotain, mistä ottaa varoja. Nyt pyytäisin komission edustajaa käyttämään puheenvuoron. Stefan Busch. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tuoda esille sen, että tämä tiedonanto saatiin valmiiksi viime syyskuussa, eli se antaa kuvauksen tilanteesta sen mukaan, mistä neuvoteltiin jäsenvaltioiden kanssa eri ohjelmien puitteissa. Ja tietenkin tästä syystä johtuu, ja on aivan oikein, että parlamentti vie keskustelua pidemmälle koskien sitä, miten toimintapolitiikkaamme on kehittynyt eteenpäin varojen käytön osalta. otan muistiin nämä ehdotukset, joita täällä on esitetty, erityisesti ottaen huomioon tämä uusi paikallisen toiminnan ryhmä, sen olisi syytä saada enemmän korostusta. Ja on oikein hyvää, että tällaiset paikalliset ryhmät ovat nyt mukana. tämän uutuus asetuksessamme, se on oikein hyvä ja toivon, että se otetaan hyvin vastaan jäsenvaltioissa. Tämänpäiväistä keskustelusta otamme mukaani myös sen seikan, että olisi yksinkertaistettava politiikkaa. Meidän on tehtävä kaikkemme niin, että se olisi helpommin ymmärrettävissä ja käytettävissä niin, että vältettäisiin liika, liikavalvonta ja, ja myös epä, siis säännöstä väärinkäytös. Meidän saatimme mukaan myös edunsaajat osallistuvat yksinkertaistamisprosessiin. Tiedustelemme heiltä, kuinka prosessia voitaisiin yksinkertaistaa myös. Ja toivomme, että tätä kautta voimme parantaa tilannetta tulevaisuudessa ja varmaankin saamme nämä asiat mukaan keskusteluun jo koskien kohesiopolitiikan tulevaisuutta. On myös tärkeää purkaa byrokratiaa. Samanaikaisesti on säilytettävä joustavuus ja säilytettävä avoimuus uusien sääntöjen osalta. Ja sitten tietenkin on tämä haaste, joka koskee uusia sääntöjä ja miten se yhdistetään yksinkertaistamisen kanssa. Tähän haasteeseen meidän on tulevaisuudessa vastattava. Vielä yksi huomio yhden edustajan kommenteista, kun hän totesi, että komissio kiristäisi ja jäsenvaltiota. No näinhän komissio ei tietenkään tee, vaan pidämme kiinni asetuksesta, josta tämäkin parlamentti on äänestänyt, eli pidämme kiinni CPR-asetuksena artiklasta 24. Meillä ei tässä ole mitään jousta mahdollisuuksia. Kysymyksessä ei ole mikään kiristäminen, vaan nykyisten sääntöjen täytäntöönpano. Kiitoksia. Dziękuję. W tej chwili poprosimy panią poseł. Kiitos oikein paljon. Nyt valmistelija saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile și precizările făcute. Kiitoksia kaikista kommenteista ja täsmennyksistä, joita tässä keskustelussa kuulimme. Te kaikki varmastikin voitte tuoda tähän merkittävällä tavalla asiantuntijoita johtajuutta ja sen kautta tehdä tarkistuksia, joiden kautta parantaa koko tätä lausuntoa. Toivon, että loppujen lopuksi tämä olisi vielä täydellisempi lausunto teidän tarkistuksienne ansiosta ja näin voidaan ottaa mukaan huomiot ja sellaiset asiat, jotka minulta jäivät huomiotta. Haluaisin kiittää jo etukäteen ja odotan nyt tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika toinen päivä syyskuuta kello 12. Lopuksi vielä pari huomiota. Kyse on maataloudesta, yhteisestä maatalouspolitiikasta. Periaatteessahan maaseudun kehittäminen on otettava huomioon koko maatalouspolitiikassa samoin kuin koheesiopolitiikka. Yhteenkuuluvuus on tärkeä asia. Kyllä, kyllä pitäisi voida saada tukea koheesiopolitiikan kautta tietenkin yhteydessä maatalouspolitiikkaan. Ei saa käydä niin, että yhteinen maatalouspolitiikka huolehtii aivan kaikesta, mutta maatalous on vain osa maaseudun elämää ja koskee ainoastaan tiettyä määrää toimijoita. On siellä työpaikkoja maaseudulla maatalouden ulkopuolellakin. Halusin vielä tähän viitata, ettei nyt laajenneta liikaa tätä koko käsitystä maataloudesta. Se ei olisi hyvä asia, jos ajatellaan tavoitteitamme. Tähän päättyy valiokunnan kokous. Kello 11.15 järjestetään koordinaattoreiden kokous. Koordinaattoreiden kokous järjestetään suljetuin ovin. Voisimme ehkä aloittaa koordinaattoreiden kokouksen myös jo kello 11, mutta tähän tarvittaisiin nyt vahvistus ryhmien puolelta, että se sopii. Jos joku tulee ehkä vasta varttia yli 11, niin se ei käy tietenkään. Toivoisin, että ryhmän edustajat voivat vahvistaa, että voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen jo kello 11 eikä varttia yli 11. Tekninen tauko, jatkamme 11. Koordinaattoreiden kokouksella.